ja siitä otettu opetukset. Ja sitten vielä on neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Joskus me teemme täällä on esimerkki siitä, että kansa, kansalliset parlamentit voisivat tehdä näin. Joskus on nimittäin näin. Minun mielestäni tämä julkisten kuuleminen, kuulemisten prosessi täällä, siis komission jäsenten kuuleminen, ennen kuin äänestämme heistä, komissiosta kokonaisuudessaan, on esimerkki, jota he voisivat kyllä harkita käyttävänsä. Ajatellaanpa, että kun hallitus on astumassa virkaan ja että ministerit voisivat sitten esiintyä parlamentin edessä. Jokaisen ministerin pitäisi käydä kolmen, kolmen tunnin julkinen kuulemistilaisuus, jossa on tiukkoja kysymyksiä ennen kuin he astuvat virkaansa. Uskoisin, että tämä olisi todellakin hyvin paljastavaa. Me teemme näin. Ja meidän Hemmetinkin sitä voidaan aina parantaa myöskin. Ja minun mietintöni katsoo juuri sitä, kuinka voimme tehdä näin. Ja teen muutamia ehdotuksia, kuinka voimme parantaa tilannetta. Haluan ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin tämä, tämä varsinainen kuuleminen, siis kysely, kysymysten esittäminen. Meillä oli 42 kysymystä yksittäisiltä jäseniltä ja 42 vastausta sitten. Mutta ehdottaa, että me rajoittaisimme kysymysten määrän 25, mutta jokaisen kysymyksen voi ottaa esittävän jatkokysymyksen. Se olisi paljon tehokkaampaa. Se tuli todellista vuoropuhelua. Kuulemistilaisuuden tarkoitus ei ole antaa puheenvuoromansa monelle jäsenelle, vaan tarkoitus on saada mahdollisimman selkeää tietoa ja vastauksia komission jäseniltä. Toinen parannusehdotus on se, että katsotaan sitä, kuinka arvioidaan sitten komission jäseniä, kun ovat esiintyneet täällä, kuinka, kuinka ryhmän koordinaattorit kokoontuvat. Tämän säännöt ovat kovinkaan selkeitä. Tälläkin meidän sääntöjämme ne vaativat kussakin valiokunnassa, kustakin komission jäsenestä äänestyksen. En usko, että tämä on järkevää koska muodollisesti lainsäädännöstä katsoen voimme äänestää vain parlamenttina kokonaisuudessaan kokonaisuudessaan komissiosta. Äänestykset yksittäisissä valiokunnissa yksittäisistä komissiosta, niillä ei ole mitään lainsäädännöllisiä seuraamuksia. Tämän takia meidän pitää taata, että niillä on poliittisia seuraamuksia, että sillä on joku tietty painoarvo. Vaikkakin äänestys tulos saattaa olla vaikka epäilyttäväkin, että kyseisen henkilön suhteen, niin vaikka negatiivinen tuloskin saadaan, niin pitää nähdä, että se tulee seurauksia, mitä on tapahtunutkin. Näin meidän pitää toimia ja minun mietintöni ehdottaa, että menettelytapaa tarkennettaisiin tämän toiminnan osalta. Ja lopuksi sukupuolen välinen tasapaino komissiossa. Komissio pyrkii parantamaan tätä epätasapainoa, joka tällä hetkellä siellä on. Mutta totta kai meitä sitten sitovat meidän nimitykset tulevat taas sitten kansallisilta hallituksilta, jos nimeät vain yhden erokkaan. Mutta viime kerralla yksi valtio edetti kahta henkilöä ja sitten komission puheenjohtaja sai valita. Miksi tätä voitaisi muodollistaa, että ehdotukset tehtäisiin niin, että kukin maa nimeää kaksi komission jäsenirokasta molemmista sukupuolista? Ja sitten molempiin siis tämä hallitus myös luottaa. Ja sitten komissio voi näin paremmin saada, komission puheenjohtaja saa paremmin sukupuolten välisen tasapainon komission aikaiseksi. Niin puhemies, tässä on muitakin ehdotuksia tässä mietinnössä, mutta mä kolme otin tässä esille, niin otin ne tärkeimpinä esille, mutta pyydän teitä lukemaan nämä muut, koska nekin parantaisivat sitten vielä tilannetta. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Corbett. Sitten meillä on Metti Tapaman puheenlistaa. Edustaja Zver esimerkiksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aina siitä lähtien, kun minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen, olen ollut hyvin kiinnostunut näistä kysymyksistä. Aivan aluksi olin sitä mieltä, että tämä järjestelmä, jonka myötä komission jäsenet nimitettiin, ei ollut kovinkaan selkeä. Ja kaikki pitäisi toteuttaa niin, että parlamentin valiokunnan puheen johtaja ja valiokunta voisivat valita parhaan mahdollisen ehdokkaan. Ja nyt tämä järjestelmä, jossa jokainen jäsenmaa ehdottaa yhtä ehdokasta, ei myöskään ole hyvä. Olen samaa mieltä siinä kanssanne, että jäsenmaiden pitäisi itse asiassa e, asettaa ainakin kaksi ehdokasta. Tämä olisi erittäin hyvä järjestelmä, ottaen myöskin huomioon näiden ehdokkaiden pätevyyden ja asiantuntemuksen, niin että valiokunnan puheenjohtaja voisi saada hyvin tasapuolisen komission jakaman aikaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Sveer. Sitten edustaja Orsaan, olkaa hyvä. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Željela bi se zahvaliti... E, Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää herra Korbettia ja kollegoja muista valiokunnista työstä, joka on tehty tämän mietinnön osalta. Euroopan komission ehdokkaiden kuuleminen ovat, nämä kulmissa ovat sellaisia asioita, joita seurataan suurella mielenkiinnolla. Mehän valitsemme ihmisiä, jotka viime kädessä ovat vastuussa tärkeistä tehtävistä ja meidän tulisi katsoa sitä, miten asiantuntevia he ovat ja että miten, millainen, miten moraalinen tilanteensa on. Mutta koko prosessin tulisi myös vetää mukaan Euroopan unionin kansalaiset – niin, että kansalaisetkin voisivat osallistua kysymyksillään näihin kuulemisiin. Olen iloinen siitä, että minun ehdotukseni siitä, että tarkistetaan taloudelliset edut, jotka koskevat ehdokkaita ja heidän perheitään, on osa tätä kuulemista. Tui myös ehdotuksia siitä, että olisi kaksi ehdokasta jokaista maasta. Kiitoksia edustaja Porsaan. Sitten edustaja Marjas. kirja, Θεωρώ διαδικασία... Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että kuulemismenettely komission jäseneltä on hyvin tärkeä, sillä tällä tavoin tapahtuu demokraattinen valvonta. Euroopan parlamentti näin voi toteuttaa oikeutensa ja voi myöskin järkevällä tavalla esittää luottamuskysymyksensä komissiolle. Totta kai tämä pitää olla avoin menettelytapa, jossa ottaa kaikki mukaan myös kansalaiset. Minullakin oli mahdollisuus osallistua viime vuonna tähän menettelytapaan. Niin saimme paljon sähköposteja kansalaisilta, jotka esittävät kysymyksiä komission jäsenirokkaille. Uskon, että jäsenillä pitää olla suurempi rooli kysymysten esittämisessä, ettei tätä roolia pelkästään koordinaattoreiden harteille. Haluaisin esittää vielä kysymyksen. Komission pitää tietenkin olla riippumaton elin. Tätähän me toivomme. Tämä on todellakin tärkeää meillä työmaassa. Kiitoksia sitten lopuksi edustaja Armand. Olkaa hyvä. Mr. Corbett, I... Herra Kobet, kunnioitan pyrkimystänne tehdä komission valinnasta hiukan vastuullisempaa, vaikka tämä on vain pisara valtameressä. Tässä on hyviä ehdotuksia mukana ja myöskin otan valiokunnan mielipide huomioon. Todellinen valintaprosessi ja sen valvonta on hieno idea. Kuka tietää, jos otamme tällaista Euroopan parlamenttiin mukaan, saattaisimme saada melkoisen todellista keskustelua muistuttavan keskustelun aikaa, mutta nyt jätämme täysin syrjään tämän virtahevon olohuoneessa. Komissiolla on valtavasti valtaa, mutta meillä on mahdollisuus haastatella vain yhtä mahdollista ehdokasta. Voin ajatella yh- vain yhtä toista unionia, jossa oli yhtä paikkaa kohti yksi ehdokas. Lopultakin ongelma on se, että täällä salissa me annamme valtavan määrän valtaa pois Ihmisillä ei ole sananvaltaa tässä asiassa. Valitut komission jäsenet olisivat vastuullisia jäseniä. Kiitoksia, edustaja Arnold. Sitten komission äh, kannotto. Komission uh, Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä herra Amosilta, kuinka monia ehdokkaita hän voi kuunnella alahuoneessa tai ylähuoneessa. Haluan kuitenkin esittää kiitoksen nyt myös esittelijälle Rakovicille erinomaisesta ja hyvin harkitusta mietinnöstä aiheesta, josta varmastikin ymmärrätte. Voidaan sanoa, että se on komissiolle erittäin tärkeä. Komissio pitää hyvänä tukee tavoitetta siinä, että näistä kuulimista tehtäisiin joustavampaa ja dynaamisempaa vuoropuhelua. Ja niissä pitäisi tutkia pelkästään sitä, että ehdokas noudattaa Äh, että tunnutetaan unionin perusperiaatteita, vaan pitää olla myöskin mahdollisuus kansalaisille katsoa, mikä on tilanne ja myöskin tiedotusväline. Minä itse olen ollut ministerinä Alankomainen hallituksessa, ja missä minusta oli komission jäsenä yhtäkkiä. Minä yhtäkkiä lakkasin olemasta poliitikko ja muutuinkin nimettömäksi eurokraatiksi. Kuitenkin se menettely, jonka joudun käymään lävitse tässä parlamentissa, oli paljon tiukempi kuin se menettely, jonka kohtasin Alankomaiden parlamentissa ennen kuin minut nimitettiin ministeriksi. Ja, ja toinen kommentti on sitten se, että ai, teitä ole valittu. Kuinka monta hallitusta on, joissa ministeriä ei ole valittu? Parlamentit ovat valittuja, joten hyvin usein on yksinkertaisesti vain kysymys siitä, miltä kannalta asia tarkastellaan. Komissio pitää tärkeänä sitä, että avoimet toteutetaan avoimella, oikeudenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla. Ja tämä pitää koskea kaikkea komission jäsenehdokkaita. Pitää olla samanlainen menettely, jossa on kysymyksiä ja vastauksia sekä kirjallisessa että suullisessa vaiheessa. Ja jokaisen ehdokkaan arvioinnin osalta tämä täytyy tapahtua. Mitä tulee sitten ehdokkaisiin, joilla on horisontaalista vastuuta ja jotka kattavat tehtäviä, jotka koskevat lukuisia parlamentin valiokuntia. On tärkeää, että heidän osaltaan nämä kulmiset toteutetaan eh, toisen tyyppisellä menettelyllä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vahvistusperiaatteen pitäisi olla sellainen ajankohta, jolloin varmistetaan se, että uusi komissio, joka astuu virkaan, välittömästi edellisen, välittömästi edellisen komission toimialan päätettyä ja tässä vaiheessa mm, jäsenvaltioiden täytyy tehdä asianmukaisia sukupuolin kannalta tasavertaisia tasapainoisia ehdotuksia. Mitä tulee itse kuulemisen järjestämiseen, komissio tukee sitä, että yhä enemmän olisi kirjallisia kysymyksiä viidestä seitsemään sillä edolla, että muista kysymyksistä luovutaan yhtä lailla komission pitänyt hyvänä, että rajoitetaan kysymykset suullisessa vaiheessa 25. Mahdollisuuden olisi kuitenkin esittää kerää myös lisäkysymyksiä. Periaatteessa komissio tukee parlamentin tavoitetta taata se, että kuulemismenettely on avoin ja helposti löydettävissä kansalaisille. Kuulemiset ovat kuitenkin parlamentin jäsenille mahdollisuus selvittää ehdokkaiden kyvykkyyttä. Siksi Euroopan parlamentin jäsenten oikeus on esittää kysymyksiä eh, komission jäsenehdokkaille. Komissio on kyllä valmis miettimään, miten voidaan helpottaa parlamentin mahdollisuutta selvittää komission jäsenehdokkaiden eturista, eturistiriitoja. Komissio voi tarvittaessa miettiä myös käytännön sääntöjen ja silloin käyty parlamentin puoleen, kuten on puitesopimuksessakin päätetty. Jotta voidaan taata se, että jäsenehdokkaita arvioidaan pelkästään ajatellen heidän henkilökohtaista kykyään ja mahdollisia tietoja tulevassa salkussa. Komissio on siksi sitä mieltä, että arviointin tulokset kunkin jäsenehdokkaan kohdalla julkaistaisiin yksittäin vuorokauden kuluessa sen jälkeen, kun kuuleminen ja arviointi on saatettu päätökseen. Mitä tulee horisontaalisiin kysymyksiin, jotka liittyvät komission kokoonpanoon kokonaisuudessaan, komissio haluaa, että kunnioitetaan kunkin toimielimen toimivaltaa ja päätösvaltaa. Komissio odottaa mielenkiinnolla parlamentin työjärjestyksen muutosehdotuksia komission kuulemisten osalta. Vielä kerran haluaisin kiittää herra Korpetti erinomaisesti tehdystä työstä komissionkin mielestä. Vielen Oikein paljon kiitoksia komission jäsen Timmermans. Yleensä näin ei ole tapana tehdä, mutta annetaanpas kollega Korvertille mahdollisuus vastata tähän kommenttiin. Aivan lyhyesti, herra puhemies alkuun toteaisin, että olen iloinen siitä, että aika pitkälti ollaan täällä parlamentissa samaa mieltä kanssani sen, sen suhteen, mitä olen kirjannut. Ja erityisen iloinen olen siitä, että komissiokin on samoilla linjoilla ja Huomioin kyllä sen, minkä hän itsekin sanoi, että Piru piilee yksityiskohdissa, eli yksityiskohtaisen tekstin laitein Ja oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista ja kommenteista aikaisemmankin keskustelun yhteydessä, kun käsittelemme ihmisoikeuksia. Tämä oli oikein esimerkillinen. Dank, Herr Kollege Corbett. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Corbett. On hienoa, että te tunnette työjärjestyksen ja toimitte hyvin elegantisti. Te puhuitte oikeastaan jo neljä minuuttia ja teille ei tarjottu oikeastaan virallisesti lisäminuuttia, mutta saitte